edustajana, kun hän on toimittanut ilmoituksen siitä, että hänellä ei ole mitään sellaista virkaa, joka ei ole yhteen sopiva tämän viran kanssa. Ja sitten korjaus artiklan 216 perusteella työjärjestyksessä. Liikennevaliokunta on toimittanut seuraavan korjau- oikaisun Tämä on Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. syyskuuta 2011 tieliikenneturvallisuudesta vuosille 2011-2020 ja artiklan 216 kappale 4 mukaisesti tämä oikaisu on, tai se katsotaan hyväksytyksi, ellei 48 tunnin kuluessa poliittinen ryhmä tai vähintään 40 edustajaa ei sitä kyseenalaista. Tänään tästä aiheesta ei äänestetä ja Julistan, että tämä oikaisu on nyt esitetty ja teillä on 48 tuntia, mikäli haluatte sen kiistää. Ja tämä oikaisu on saatavilla suorassa nettilähetyksessä. Haluaako tässä joku käyttää puheenvuoron. Ei, hyvä. Herra Leitfried. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Nyt ei välttämättä ole oikea ajankohta ottaa asiaa esille, mutta yritin miettiä, että milloin olisi parempi ajankohta, mutta eipä tullut sellaista mieleen. Kollega Fashon on ilmoittanut minulle seuraavanlaisesta asiasta. Toivottavasti tässä nyt ei ole mitään vakavampaa syytä taustalla, mutta nimeäni ei löydy tästä luettelosta ja enkä tiedä, että onko tämä oikea paikka. Ja kun te jo sanoitte, että haluanko käyttää Ruot Beeren puheenvuoroa, niin ilmeisesti tässä nimet ja paikat ovat menneet sekaisin, joten jos voisitte ystävällisesti tarkistaa nämä paikat. Asia selvä. Tarkastamme tämän. Kiitos huomautuksestanne. Ja tämä tehdään välittömästi. Selvä. Sitten olen saanut seuraavilta poliittisilta ryhmiltä, EPPltä, liberaaleilta, GUE-ryhmältä seuraavia nimitysehdotuksia tai eräitä nimitysehdotuksia valiokuntiin ja parlamentaarisiin